Perjantai-aamuna matkustajabussi törmäsi rekkaan Bordon lähellä. Molemmat ajoneuvot syttyivät tuleen ja tämä oli yksi vakavimmista bussionnettomuuksista. Ja Euroopassa ikinä ja tässä onnettomuudessa kuoli 43 ihmistä, ennen kaikkea eläkeläisiä, jotka olivat menossa, menossa matkalle. Nyt olemme Strasbourgissa Ranskassa, joten Euroopan parlamentin nimissä toivon tässä onnettomuudessa loukkaantuneille pikaista paranemista ja ilmaisen kaikille onnettomuuden uhreille surun valittelumme. Olemme ajatuksessamme näiden uhrien läheisten kanssa toivon voimia toipua tästä valtavasta menetyksestä. Hyvät